istunto. Tämän istunnon pöytäkirja tehdään ensi istunnon alkuun mennessä ja jos ei ole huomautettavaa, niin päätän äh, nämä päätöslauselmat ja niissä esiintyvät henkilöt. Nyt tämä istuntokausi keskeytyy. Tämä istunto päättyy tähän. Hyvää kotimatkaa ja mukavaa viikonloppua kaikille. Kiitos.